Good afternoon, ladies and gentlemen. May... Hyvää iltapäivää kaikille. <clears throat> Voitteko istua? I open after... Avaan tämän iltapäivän regivaliokunnan kokouksen. Ja ensimmäinen esityslistamme kohta tänään on mielipiteenvaihto julkishallinnosta vastaavan ministerin <clears throat> kanssa. Kyse on siis hallintoministeri Jaak Aabista ja puhumme Viron puheenjohtajuuden painopisteistä. Enpä aio tämän enempää puhua Viron puheenjohtajakaudesta, joten koska varmastikin ministeri itse voi sitä paremmin teille kertoa. Muistuttaisin kuitenkin regivaliokunnan normaalista käytänteestä. Annan ensin puheenvuoron ministerille, jotta hän voi esitellä asiansa. Sen jälkeen annan puheenvuoron jäsenille koordinaattoreista alkaen. He voivat esittää kysymyksiään ja sitten teillä on mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin. Joten Viron ministeri, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you. Kiitos. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet kunnianarvoinen valiokunnan puheenjohtaja, arvostetut kollegat. Minulla on kunnia olla täällä tänään ja edustaa täällä ensimmäistä Viron puheenjohtajuutta neuvostossa. Jos sallitte, aloitan puheenjohtajan yleisprioriteeteista – ja sitten siirryn aiheisiin, jotka ovat teidän valiokunnallenne erityisen tärkeitä. Pohjohtokauden teemat ovat Roman julistuksen ja Bratislavan tiekartaan mukaiset. Meillä on neljä pääperiaatetta. Viron ensimmäinen prioriteetti on avoin ja innovoiva Euroopan talous. EU on paljon enemmän kuin talous, mutta vahva innovoiva talous mahdollistaa sen, että voimme taata rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. EUn sisämarkkinat, jotka yhdistävät 500 miljoonaa kuluttajaa, se on yksi suurimmista saavutuksista, se kaikkea. Yritykset ovat yksi talouden kulmakivistä. Ne voivat onnistua, kun niiden toiminta ympäristön yksinkertainen, ennustava ja tukeva. Rahoituksen saanti on tärkeää ja sen saavutettavuus se on erityisen tärkeää pk-yrityksille. Usein niillä on vaikeuksia tuolla alueella. Toinen prioriteettimme on turvallinen Eurooppa. EU luotiin yli 60 vuotta sitten rauhanprojektina. Ja tällä hetkellä turvallisuus on ajankohtainen teema. Mikä maa ei pysty yksin ratkaisemaan maahanmuuttokriisin ongelmia. Olet täytyy yhdessä. terveellinen elinympäristö on, turvallinen elinympäristö on kaikille meille tärkeää ja EUn ulkorajat täytyy turvata ja niiden täytyy olla hyvin hallintoja. Meidän täytyy taata myös liikkuvuuden vapaus Euroopassa. IT-järjestelmien laatu ja yhteiskäytettävyys on mitä tärkeintä. Kun arvoisat, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, kolmas prioriteetti on digitaalinen Eurooppa ja tiedon vapaa liikkuminen. Meillä on kattava digitaalinen ohjelma, joka on elintärkeä Euroopan tulevaisuudelle. Meidän puheenjohtajakaudessamme on jotain aidosti virolaista, koska tämä on kattava teema lähes kaikilla alueilla. Digitaalisen ohjelmamme ytimessä on digitaalisten sisämarkkinoiden paketti. Digitaalous lisää talouden kehittymistä, rajat ylittäviä palveluita ja, ja kauppaa. Katsomme kaikkia pohjoittajakauden aikana digitaalista silmälasien läpi. Digitaalisesti voimme tehdä joka alueella jotain paremmin ja älykkäämmin. Ja sitten neljäs prioriteetti, joka on kestävä Eurooppa, joka ottaa kaikki mukaan. Me emme voi panna prioriteettejamme järjestykseen, mutta inklusiivinen ja kestävä Eurooppa on meille kattava teema. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja hyvä elinympäristö myös digitaalisessa maailmassa on kaikkien kansalaisten edoissa. Kuten arvoisat jäsenet, toivottavasti annoin teille lyhyen yhteenvedon puheenjohtajakauden ohjelman pääteimoista. Ymmärrän, että te arvoisat jäsenet voitte tässä vaiheessa kysyä, mitäpä EUn kohesiopolitiikasta sitten. Pitää muistaa, että kohesiopolitiikka, yhteenkuuluvuus on sektorit ylittävä teema. Se kytkeytyy monen eu tavoitteista. Ensinnäkin kohesio koskee vaurautta ja alueiden talouskasvua, mutta se myöskin kytkeytyy kestävään kehitykseen ja tasa-arvoon. Yhteiskuuluvuuspolitiikka on myös tärkeää digitalisoitumiselle ja e-hallinnolle. Ja toisinpäin digitalisoituminen ja e-hallinto ovat ottaneet meitä hallinnoimaan kohdasta politiikkaa paremmin ja seurattavammin. Eli yhteenkuuluvuuspolitiikka on tärkeä osa meidän prioriteetteja. Asiapolitiikalla on ollut tärkeä osansa Viron talouden kehittämisessä ja rakenteellisessa uudistuksessa. Yhteenkuuluvuuspolitiikan tuki on ollut erittäin tärkeä apu meille, kun toi, olemme toipuneet raskaasta talous- ja rahoituskriisistä. Uskon, että on, Viro on hyvä esimerkki siitä, mitä kohesiopolitiikka ja hyvä talouspolitiikka voivat johtaa myönteiseen konvergenssiin. Meillä on kaksi laajempaa tavoitetta yhteenkuuluvuuspolitiikan alueella. Ensinnäkin me halusimme edistää keskusteluita yksinkertaistamista tehokkuudesta ja kohdallisen politiikan tulevaisuudesta – Puheenjohtajakaudella voimme keskustella kohesiopolitiikan lisäarvosta. Puheenjohtajatoimme toteutuu aikana, jolloin kaikki silmät katsovat tulevaisuuteen. Edelliset puheenjohtajakaudet ovat ja edistäneet näitä asioita. Me jatkamme tästä eteenpäin. Euroopan parlamentti ja sinä mietitte näitä kysymyksiä ja me olemme avoimia teidän ideoillenne. Komissio on julkaissut keskustelua asiakirjoja unionin tulevaisuudesta. Ja potkessa on rajattu tästä yhteistyöstä, älykkäästä erikoistumisesta ja etäisemmistä alueista asiakirjat tulossa. Ja erittäin tärkeä seitsemäs kohe, politiikan kertomus. politiikan täytyy kyllä reagoimaan unionin jäsenvaltioiden ja alueiden haasteisiin. Samaan aikaan sen täytyy olla lähellä kansalaisia. Tämä on politiikka, jota täytäntöpannaan paikallisella tasolla. Tämä vaikutus on yleiseurooppalainen. Meillä täytyy olla selkeät tavoitteet, kohtuullisesti seurattavat säännöt. Eikä liikaa byrokratiaa saa olla myöskään yhteenkuuluvuuspolitiikassa. politiikassa. Tällaisen yhteiskuuluvuuspolitiikan puolesta me kamppailemme. Se on kansalaisille tärkeää. Sanoisin myös, että ne yksinkertaistamisen yksinkertaistamistyöryhmän raportti on nyt julkaistu. Olemme odottaneetkin sitä meidän täytyy jatkaa yksinkertaistamisen tiellä. Meillä on yhteisiä etuja ja tahtoa jäsenvaltioissa, Euroopan komissiossa ja parlamentissa edetä saavuttaa tuloksia. Aikaisemmat askeleet huomioiden on relevanttia viedä nämä keskustelut vain korkeammalle virallisemmalle tasolle. Me haluamme puhua lokaku- marraskuussa kohesiopolitiikasta yleisten asioiden neuvostossa, joka on omistettu yhteiskuuluvuuspolitiikalla. Tuon neuvoston kokouksen ainoa teema on kohesiopolitiikka. Se on meille mahdollisuuden politiikan tainatapana tehokkuutta tähän mennessä. Me teemme ajatellen selkeitä tulevaisuuden näkemystä. Meillä on syys-lokakuussa siis vähemmän virallisia keskusteluita. Pyrimme pitämään kokouksia koheesiopolitiikan johtajien kanssa ja alue, alueiden yhteenkuuluvuuden kanssa tekemien, tätä tekevien ihmisten kanssa. Ja pyrimme luomaan politiikkaa vastaiselle vuodelle. Sitten toinen prioriteettimme on tämä omnibus-lainsäädäntö ja sitä aluevaliokunta onkin jo, keskustelutta teillä onkin jo mietintönne ja Maltan puheenjohtajakaudella olemme edenneet niin, että voimme nyt aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa ja puheenjohtajakauden alussa. Täytyy sanoa, että tämä on laaja-alainen alate. Pohjoisen politiikan alueella lähtökohtamme on erittäin hyvä – aloitteen tarjoama yksinkertaistaminen on yhteisissä edoissa. Tämä näkyy niin neuvoston kuin parlamentin reaktiosta. On erittäin rohkaiseva tulevaisuuden kannalta. Odotamme nopeata edistymistä Muutokset ovat tärkeitä edunsaajille. Tämä tekee kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta helpompaa ja joustavampaa. Näiden kahden prioriteetin lisäksi sanoisin, että olemme sitä tunneet siihen, että varoja siirretään solidaarisuusrahastoon. Nyt voitamme auttaa Italian maanjärjestöjen valtavissa vahingoissa ja nopeutamme tämän päätöksen tekemistä neuvostossa. Lopuksi Sanoisin, että tämä kaikkemme, että kansalaiset saisivat kuulla politiikan saavutuksista. Minulla on ilo sanoa, että yli 80 prosenttia virolaisista tietävät EUn antamasta tuesta Virolle. Ja useimmat heistä uskovat, että sillä on myönteinen vaikutus Viroon ja talouden kehittämiseen ovat erinomaisia tuloksia. Muun muassa kaikki Viron saapuvat matkustajat, ne jotka saapuvat lentokentän kautta kaudella, voivat nähdä näyttelyn yhteenkuuluvuuspolitiikan tuloksesta. Toivottavasti päästään nauttimaan näyttelystä itse, kun saavutte Tallinnaan. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet. On se politiikka, joka edustaa EUn arvoja, se on kaikkien edussa ja me arvostamme kovasti yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos, että kuuntelitte minua. Kiitoksia ministeri teille. Toivottavasti meillä on kaikilla mahdollisuus nähdä tämä näyttely Tallinnan lentokentällä. Mutta nyt siirrymme koordinaattoreiden kysymyksiin. Van Nistelrooy ensimmäinen. Olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Kiitos oikein puheenjohtaja. Hyvin tarkkaan luin tämän johdannon. Tunnistan sieltä hyvin tavoitteet. ja tämä vastaa hyvin niitä asioita, joita itse tunnen maastanne. Kun luen tämän ohjelmanne tekstin ja luen tässä vähän kohesiopolitiikasta, niin tämäkin vaikuttaa ihan myönteiseltä. Tässä tekstissä lukee, että koheesiosta on käytävä keskustelu ja siteraan englanniksi on otettava huomioon pitkän aikavälin kehitystavoitteet EU-ssa, EUn alueella ja jatkettava vankkaa kohesiopolitiikkaa. No, tämä on ihan selkokieltä siitä, mikä on teidän kantanne, mutta pyrin vähän löytämään lisää sieltä tekstistä jotain ja olen tässä vähän samaa mieltä nyt puheenjohtajan kanssa siinä, että no, me saimme kyllä kutsun nyt Tallinnaan, mutta missä tässä nyt löytyy varsinainen asia tästä tekstistä? Edellinen puheenjohtajakausi, Maltan kausi, oli kausi, jolla me olimme parlamenttinakin hyvin läheisesti mukana keskusteluissa ja neuvostossa. Puhuttiin silloin paljon kohesiosta, mutta nyt haluamme edistystä. Ja edistystä ehkä tapahtuu tässä yksinkertaistamisen kanssa. Niin kuin sanoitte, teidän käsissänne on nyt omnibusasetus ja siinä on jo melko paljon asiaa. Parlamentin ehdotukset ovat varmasti sellaiset, että työ voidaan saada päätökseen teidän puheenjohtajakaudellanne, mutta tämä politiikan osalta Minulla ei jäänyt nyt oikein käteen mitään. Seitsemäs kaisiokertomus saadaan ja kysymys kai kuuluu, miten meidät otetaan siihen työhön mukaan. Epävirallinen ministerikokous esimerkiksi. No jos se niin tärkeää työtä on, niin sellaisesta jäsin kaipaamaan tässä yhteydessä. Ja onko tätä vähän jossain muualla tekstissä lisää. Miten meidät otetaan mukaan jäsenet ja puheenjohtaja yleisten asioiden neuvostossa? Eli vähän selvemmin haluaisin kuulla näistä asioista. Hy- hyvä tietenkin, että on hyvät suhteet, mutta jotain näiden suhteiden eteen pitää tehdä. tuo digitaalisen agendan prioriteetti. Täällä parlamentissakin on ajettu sitä. Kun verkkojen Euroopan välineen osalta neuvosto sanoi kantansa kymmenestä miljardista, että komissio oli esittänyt. Neuvosto ei sitä halunnut, mutta me laitamme kakkoskohdaksi osaamistalouden innovaation ja sitten seuraavaksi tämä asia. Nyt on saatu sen 30 miljardia nykytäytäntöönpanossa, eli parlamentti on jo painostanut ensi kertaa nopeampaan toimintaan tässä. Neuvosto siis ei, mutta parlamentti kyllä. Mielelläni haluaisin vastaukset näihin kysymyksiin. Kiitos. Miss Westphal on behalf of the Socialists and... Seuraavaksi ECD-ryhmän puolesta koordinaattori. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämestä tervetuloa ministeri tänne aluepolitiikan valiokuntaan. En ole koordinaattori, mutta sain paljon tukea juuri tästä, mitä kirjoitimme kohesiopolitiikan rakennuskivistä. Tämä sai laajan tuen tämä teksti parlamentissa ja tähän liittyy tietenkin joitain kysymyksiä. Melko paljon puhuitte kohesiopolitiikasta ja tulevasta kohesiopolitiikasta melko paljon, mutta meillä oli vielä muutama prioriteetti, joita pidimme hyvin tärkeänä tekstissämmekin. Yksinkertaistamisesta puhuttiin – Eilen korkean tason työryhmä esitteli kertomuksensa. Hyvä, että nämä asiat, jotka ovat meille ennen kaikkea kansalaisille tärkeitä, niille, jotka näitä hankkeita siis toteuttavat. Hyvä, että tämä viesti on nyt kuultu. Mutta meille olisi tärkeää myös asia, jota olemme jääneet kovasti nyt kaipailemaan, että tulevaisuudessa myös kaikki alueet saisivat tukea. Ei ainoastaan köyhimmät, ei köyhimmät välttämättä, vaan heikommassa asemassa olevat, mutta ne, jotka selviävät nyt melko hyvin, mutta myös niin kutsutut hyvät alueet tarvitsevat tukea, koska ennakoimattomia tapahtumia on paljon. Tiedätte itse tämän paljon paremmin kuin minä oman maanne osalta. On sellaisia tilanteita, jotka syntyvät ja vaativat sitä, että ohjelmia saadaan nopeasti myös sopeutettua ja täytäntöönpanoja pantua näin. Totesimme mietinnössämme. E-kohesio, digitalisaatio, tästä aiheesta puhuitte jo. Varmasti on tärkeää saada vähän lähentymistä EU:ssa aikaiseksi. Käsittääkseni te hoidatte sellaisia asioita edelleen digitaalisesti, jotka toisaalla aiheuttavat valtavasti hallinnollista työtä. Me parlamenttina olemme hyväksyneet mietintömme koesiopolitiikan osatekijöistä. Hyviä asioita siinä on mukana, mutta nyt on todella kyse siitä, että saadaan aikaan myös tulevaisuudessa kestävää kohesiopolitiikkaa, että työn tulokset tulevat kansalaisten eduksi kansalaisille asti. Euroopasta voidaan näin sanoa paljon hyvää, kunhan alueilla paikan päällä ihmiset ymmärtävät, mitä Eurooppa on heidän eteensä tehnyt. Kiitoksia, Sarokti von Miltenburg. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä, arvoisa ministeri. Eilen oli jo mahdollisuus meillä käydä ensimmäistä keskustelua. Mukava niin. niin. Kuitenkin minulla olisi pari kysymystä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti pitää hyvin tärkeänä kaupunkiagendan täytäntöönpanemista. Olen juuri saanut hienon katsannon siihen, mitä kaikkea komissio on tehnyt Tämä voidaan nähdä nyt suhteessa yleisten asioiden neuvostoon. Marraskuussa komission on tarkoitus esittää edistyskertomus kaupunkiagendan ja kumppanuuksien edistymisestä. Virokin on tässä mukana. Oletteko valmiita ottamaan tämän asian esiin yleisten asioiden neuvostossa? Se olisi varmasti hyvä asia. Toinen kysymys yleisten asioiden neuvostossa – keskustellaan varmasti kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, mutta myös seitsemännestä kohesiokertomuksesta. Ja haluaisimme yhdistää tämän kysymyksen omaan maahani. Eli miten kohesiopolitiikassa digitaalista agendaa voidaan käyttää hyväkseen? Mitä voidaan oppia tälle digitaalista alalla. Koko Eurooppa katsoo nyt teitä esimerkkinä. Sitten omnimusehdotus. Todella kehottaisin tässä nyt lisää vauhtiin, koska Eurooppa odottaa kyllä, että saadaan vähän jotain aikaiseksi, kun halutaan helpottaa eurooppalaisiin rahastoihin pääsyä. Toivottavasti saatte menestystä aikaiseksi ennen kuin puheenjohtajakautta ne päättyy. Ja sitten poliittisesti vähän hankalakin kysymys. Ennemmin tai myöhemmin varmasti joudumme käymään tätä keskustelua. Te myös neuvostossa ehdollisuus. Meillä on makrotalouden ehdollisuus. Se on ollut hankala keskustelu parlamentissa, mutta pitäisikö ehdollisuutta rakentaa sinne paljon enemmän myös siirtolaiskriisin osalta? Tämä on varmasti tärkeää, koska omnibus-ehdotuksessa nähdään myös, mitä komissio ehdottaa siirtolaisten vastaanottamisessa, että tästä tulisi keskeinen investointien sada. Haluaisin mielelläni kuulla sisällöllisesti, miten suhtaudutte ja myöskin miten tämä prosessi nyt etenee. Olisi hyvä, että tähän asiaan puututtaisiin tämän puheenjohtajakautenne aikana. Hankalaa se varmasti on, mutta tämä olisi Euroopalle tärkeää, että tätä keskustelua käytäisiin. Lopuksi haluaisin toivottaa oikein paljon onnea menestystä tälle puheenjohtajaa kaudelle. Ryhmälläkin tuemme teitä. Kiitos. on behalf of the group of GUE. Seuraavaksi Kuen eh, puolesta. Kiitoksia eh, ministeri, kiitoksia, että olette täällä keskustelemassa kanssamme. Puheenjohtajakaudestanne tulee varmasti hankala, ottaen huomioon kaikki ne ongelmat, joita meillä on edessämme. Te niistä puhuittekin. Maahanmuuttokriisi on yksi, Brexit on toinen, turvattomuus. En nyt kaikkia tässä edes luettele. Mm, suuria asioita on jo tapahtunut. Niitä on toteutettu saavutettu mm, koko yhteisön politiikassamme ja niitä on tapahtunut myös, kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin Euroopan komissio on valmistellut viisi erilaista skenaariota. Niistä neljä ovat mielestäni epätoivottavia kohesiopolitiikan kannalta ja haluaisin kuulla teiltä, mitä te olette mieltä tästä kysymyksestä. Askarrottaako se teitä? Huolettaako se teitä? Voin kertoa, että meitä on lukuisia täällä parlamentissa, jotka olemme huolissamme aluepolitiikan tulevaisuudesta, eikä ainoastaan kun puhutaan budjettiasioista, vaan kun puhutaan siitä, minkäla- miten, minkä hengen ja mielen me annamme tulevalle kohesiopolitiikalle. Me haluamme ylläpitää kiinni kunnianhimoisesta aluepolitiikasta, siis talousarvionkin kannalta, mutta sellaisesta ää, ähm, ää, äh, aluepolitiikasta, joka ää, äh, pysyy, äh, lu, joka ei ää, jota ei pureta tai jolta ei vedetä mattoa alta. Ja nythän on ehdotettu, että poistettaisiin eri alueelliset kategoriat. Ja nythän me olemme käyttäneet jo tätä keppiä, porkkanayhdistelmän keppiä. on otettu käyttöön kaikenlaista ehdollisuutta Ähm, aluepolitiikassa, ja ne täytyisi ottaa porkkana käyttöön, ainakin niiden kohdalla, jotka ovat kunnioittaneet erilaisia kriteereitä. Tällaiset, tällainen makrotalouden ehdollisuus vetää mattoa kohesiopolitiikan alta. Ja me olemme myös sitä mieltä, että kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin eihän sen tarkoitus ole se, että se alistetaan talouden ohjauskauden pätkille. Te puhuitte myös digitaaliagendasta. On ihan totta, että uusi tietotalous on olennaista, jotta Euroopan unioni ja alueet voivat menestyä. Ei, ei tässä ole, ilman sitä ei saada sitä lisäarvoa eikä innovaatiota, mutta me olemme todenneet, että nimenomaan suuret kaupungit ja kaikkein vetovoimaisimmat alueet ovat parhaassa asemassa investointien osalta. Ne saavat kaikkein e- suurimman hyödyn. Haluaisin tietää, mitä teillä on mielessänne, e, jotta vähemmänkin kehittyneet alueet voisivat päästä tämän uuden tietotalouden ähm, rattaille, eivätkä suistu raiteilta, eivätkä jää jälkijunaan. Ja Ihan lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että viittasitte Euroopan komission tiedonantoon, joka koskee näitä ultraperifeerisiä etäisiä alueita. Se on erittäin tärkeä tiedonanto. Siitähän myös viime viikolla, mehän viime viikolla parlamentissa äänestimme näiden ultraperifeeristen alueiden tukemisen puolesta, ja me toivomme, että näitä alueita, näitä etäisiä alueita, jotka ovat kehityksessä jäljessä, todella tuettaisiin. Kiitoksia kovasti. Ja sitten edustaja Vanna, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja arvon ministeri. Kiitos oikein paljon, että esititte prioriteettejanne puheenjohtajakaudelle ja olette valmiita kysymys- ja vastaussession valiokunnassa. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä puhuitte koesiopolitiikan merkityksestä, erityisesti mitä ajatellaan talous- ja rahoituskriisin ongelmien jälkeen. Kuudennesta koesiokertomuksesta lähtien ainakin tiedämme, että joissain jäsenvaltioissa joillain alueilla koesiovarat ainoastaan mahdollistavat, mahdollistavit, mahdollistavat Vorrednerinnen schon gesagt haben, hier eine starke und gut ausgestattete julkiset investoinnit kohesiopolitiikkaan niin, että voidaan päästä eroon epätasa-arvosta edelleen alueiden kesken. Olin siis samoilla linjoilla joidenkin kysymysten esittäjien kanssa. Mitä tulee tulevan kohesiopolitiikan volyymeihin ja monivuotisiin rahoituskehyksiin – Viron kaudellahan on mahdollisuus lähteä jo vaikuttamaan siihen, miltä tulevat rahoituskehysneuvottelut näyttävät. Kollega Omar jo viittasikin siihen, että on hyvin huolestuttavaa, kun esimerkiksi Maltan epävirallinen alueministeri kokouksen asiakirjaa lukee viisi skenaariota, josta yksi ainoastaan on, että meillä on edelleen kunnollinen koesiopolitiikka. Neljä viidestä skenaariosta vastaa merkittäviä varojen leikkauksia. Eli olisin kysynyt, mitkä ovat kannat neuvostossa, myös mitä tulee ohjelmointikauden kestoon. Pidetäänkö edelleen kiinni seitsemän vuoden kaudesta vai muutettaisiinko tilannetta – viiteen tai viiteen plus viiteen ohjelmointikausien osalta. Tämä vastaisi paremmin poliittisia kausiamme Euroopan parlamentin kautta esimerkiksi. Ja vielä lisäkysymys Omnibuksesta. Syksyllähän kolmikantaneuvottelut alkavat ja tiedätte, että valiokunta suhtautuu kovin skeptisesti tai vastustaa sitä, että rakennerahastoista voidaan rajatta siirtää toisiin rajoitusvälineisiin esiriin esimerkiksi. Me olemme sitä mieltä, että esirin tavoitteet ovat aivan erilaiset kuin kohesiopoliittiset tavoitteet, ja tämä heikentäisi tai pahimmassa tapauksessa jopa estäisi kokonaan kohesiopolitiikan tulevaisuuden kehityksen. Olisin kysynyt, teiltä kantoja neuvostossa. Ja sitten kollega van Miltenburgin kysymykseen kaupunkiagendasta. 27. 28. syyskuuta on tämä kaupunkifoorumi. Ja olisin kysynyt, tiedetäänkö jo, koska neuvoston päätelmät saadaan kaupunkiagendasta. Kiitos. Thank you very much, Ms. Damato. Kiitoksia sitten eh, Demato. Grazie anche Kiitoksia kovasti puheenjohtajalle ja kiitoksia ministerille, että piditte puheenne. Ähm, mm, tässä 27 sivun asiakirjassa kohesiopolitiikka mainitaan vain yhdellä sivulla. Emme tietenkään halua tässä osoittaa sormella Viroa, koska onhan se parempi kuin monilla muilla puheenjohtajavaltiolle, mutta täytyy muistaa, että tämä aika on erittäin tärkeä, kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja 2020 strategiaa. Nythän ollaan suunnittelemassa myös EPPO, eurooppalaista julkisen syytteen virastoa. Sen tarkoitus on puuttua kansainväliseen rajat ylittävään rikollisuuteen, joka koskee koko Eurooppaa. Kuten eh, tiedätte, niin tämän asiakirjan mukaan vuoden 2017 toisella puoliskolla komission tulisi julkaista eh, välikertomus eh, rahoitusohjelmien edistymisestä, erityisesti ympin ja kohesiopolitiikan edistymisestä. Ja olisi tarkoitus myös esittää uusi lainsäädäntöpaketti siis vuoden 2018 aikana joko sen ensimmäisellä puoliskolla tai toisella. Ja Oettinger ja Kretsu viime viikolla jo esittivät erilaisia skenaarioita tähän liittyen. Onko Viro ottanut huomioon Euroopan parlamentin kannat tähän liittyen, erityisesti kun otetaan huomioon Brexitin jälkeinen vaikea taloustilanne tai budjettitilanne pikemminkin. Eli mitä tähän sanotte? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt on vielä muutamia puheenvuoropyyntöjä, joten kuunnellaan vielä loputkin kysymykset. Andersson. Uh, thank you very much. kiitoksia ministeri. Anteeksi, että saavuin myöhässä. Jäin jumiin ja eilen näin hallituksen pysyvän edustajan, joka työskentelee Brexitin parissa ja keskustelee myös oikeusministerin kanssa. Ja yksi asia, jonka mainitsitte, oli rahoituksen saavutettavuuden yksinkertaistaminen. Olemme kuulleet tätä pitkää valiokunnassa ja mukavaa sitä sinne nähdä tuota toiminnassa, jos se jos nyt siihen menee. Mutta kysymykseni koskee Brexittiä. Ajatellen omaa kokemustanne Vihreän pieni maa, joka on hyötynyt EU-rahoituksesta. Pohjois-Irlanti, jota edustan, olemme hyötyneet 3,5 miljardin rahoituksesta tällä kaudella. Ja olemme netto edunsaajia. Ja Brexit vaarantaa pahasti Pohjois-Irlannin äskettäisen edistyksen. Ja Viro ja työskentelemään Brexitin parissa puheenjohtajakauden aikana. Ja puheenjohtaja ei ehkä ole niin pitkä kuin muut puheenjohtajakaudet kesätauon vuoksi, mutta me tiedämme, että Michel Barnier ja muut jatkavat neuvotteluita sinne määrin, kun niitä neuvotteluksi voi kutsua brittihallituksen kanssa. Meillä on tervetullutta, että ne vastaajat tämä parlamentti kun sen Brexitistä keskustellut, ovat puhuneet pitkän tai sopimuksen säilyttämistä kokonaisuudessaan lajat raja ei muuttuisi kovemmaksi. Ja on tärkeää yhteen kuuluvuusrahoitus on ollut Irlannin rauhanprosessissa. Ja, ja ajattelen, että Irlanti on ainoa maa, joka saa rauhanrahoitusta, jolla on valtava vaikutus, kun olemme käyneet läpi rauhan ja sovinnon tiellä. Brexit toivottavasti valtavasti hallaa tuolle. Olen pyytänyt pois Irlannille erityistä statusta. Ja jos näin ei käy, niin Irlannin yhtenäisyys on ratkaisu ongelmille. Joten me, me haluamme, että seurataan neuvoston päätöstä kunnioittaa pitkän perintään sopimusta kaikissa piirteissä, mukaan lukien kohesio, rahoitus ja sen tuki Irlannin rauhanprosessille. The last speaker on behalf of the Regi, Mr. Roppe. The floor is yours. Sitten vielä Regin puolesta Roppe, olkaa hyvä. Gerbiamas ministeri, gerbiami kollegos, iš tikrųjų Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvon kollegat, minä haluaisin onnitella Viron edustajaa. Tätä on menestystä tälle puheenjohtajakaudelle. Teillä on kunnianhimoinen ohjelma, jossa otetaan huomioon EU-elämän eri kantoja. Toivon, että yhdessä teidän kanssanne voimme täytäntöönpanna tätä ohjelmanne. On aivan erityisen tärkeää, että kohesiopolitiikka nyt saadaan kunnolla täytäntöönpantua, vaikka minun maassani ja muissa maissani, jotka saavat rahoitusta, ovat hyvin huolissaan nyt kohesiopolitiikan koko tulevaisuudesta. Euroopan parlamentissa on aloitettu neuvottelut näistä aiheista. Ja nyt teidän puheenjohtajakautenne alkaa ja paljon riippuu siitä, miten te lähestytte näitä aiheita. Ja siitä sitten taas riippuu se, miltä Eurooppa tulevaisuudessa näyttää. onko niin, että köyhempien maiden kansalaiset muuttavat rikkaampiin maihin? Vai käykö päinvastain niin, että näissä maissa, maiden sisällä muutetaan maaseutualueita kaupunkeihin? Kaikki riippuu siitä, miten kohesiopolitiikka toteutuu ja aluekehityspolitiikka kaiken kaikkiaan. Samat oikeudet kaikille. Tämä on hyvin tärkeä iskulause teidän työssänne, mutta toivoisin kuitenkin, että kertoisitte vähän yksityiskohtaisemmin siitä, miten haluatte saada koesiopolitiikan lähemmäksi kansalaisia. Muissa jäsenvaltioissa, jossa ei ole niin selkeä alueellinen jako, jotkut osat Jotkut alueet saavat valtavasti tukea kohesiovaraista ja jotkut vähän heikommassa asemassa olevat alueet taas eivät pysty oikein houkuttelemaan tätä tukea omille alueilleen. Mitä mieltä te olette? Miten kohesiovarat tulisi jakaa niin, että nämä rahat menevät suoraan alueelle eikä niitä jaeta maassa uudestaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nämä olivat rekivaliokunnan kysymykset sinulle teille. Ministeri, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Excuse me. Et, äh, ma väga tänan äh, kõigi küsimuste eest. Tegelikult Kiitoksia kovasti kaikista kysymyksistä. Nämä kysymykset, kysymyksissä otettiin oikeastaan kaikki ne aiheet, jotka parlamenttia kiinnostavat ja jäsenvaltiot ja myös komissiota kiinnostavat. Te mainitsitte lähes kaikki ne teemat ja aiheet, joista lähitulevaisuudessa pitäisi keskustella. Jos nyt mennään yksityiskohtiin, niin yksi aihe, jonka useat koordinaattorit mainitsivat, eli siis se, kuinka parlamentin jäsenet otetaan mukaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun puheenjohtajakaudellamme ja miten tämä aikataulu toimii. Se oli siis yksi näistä tärkeistä aiheista. Ja kuten sanottu, niin olemme kaavailleet keskusteluita kohesiopolitiikkaa koskevassa työryhmässä, tai itse asiassa meillä on kaksi työryhmää, ja niissä yksi horisontaalinen aihe on koko kohesiopolitiikan tulevaisuus. Euroopan parlamentin mietintökin tuli tässä mainituksi. Me tulemme ottamaan huomioon teidän kantanne ilman muuta. Ja kuten jo sanoin, niin yleisten asioiden neuvostossa marraskuussa tulemme keskustelemaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. On totta, että aikataulu on hiukan problemaattinen. Oli oletettu, että seitsemäs kohesiokertomus julkaistaisiin lokakuussa. No mitä tämä sitten tarkoittaa meidän työmme kannalta? Se tarkoittaa sitä, että jos me haluamme tehdä päätelmiä neuvostossa, niin meidän täytyisi aloittaa alustava työ jo syyskuussa. Mitään yksinkertaista esityslistaa yleisten asioiden neuvoston kokoukseen ei vielä ole, mutta selvää on se, että tulevaisuudesta keskustellaan. Jos tämä kohesiokertomus julkaistaan ajallaan, niin silloin keskustelumme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta tullaan nekin käymään tuossa samassa yhteydessä. Minkälaisia päätelmiä me sitten kaiken perusteella tulemme tekemään? No, me saattaisimme ehkä laatia oma-aloitepäätelmiä ja sitten katsotaan, miten ne mallaavat kohesiokertomuksen aiheiden kanssa. Miten voimme ottaa parlamentin paremmin mukaan tähän työhön? No, te olette esittäneet ehdotuksia, jotka varmasti tulemme ottamaan huomioon ehkäpä johtajien työryhmän kokouksessa, ehkäpä mm, regivaliokunnan jäsenet voisivat osallistua tähän kokoukseen. Tulemme kyllä ottamaan huomioon tämän ehdotuksen ja pohtimaan sen käytännön vaikutuksia. Sitten useissa kysymyksissä viitattiin siihen, kuinka tärkeänä Viro puheenjohtajavaltiona pitää kohesiopolitiikkaa. No, kuten jo puheenvuorossani sanoin, niin kyllähän me pidämme sitä hyvin tärkeänä. Jos ajatellaan seuraavaa budjettikautta, niin kaikki ongelmat, Brexit ja budjetin mahdollinen vajuuminen ja niin edespäin, ne ovat ongelmia. Kuten tiedätte, niin budjettiehdotuksia kyllä tullaan tekemään todennäköisesti tämän tulevan vuoden aikana mutta eihän se estä meitä tekemästä ehdotuksia erilaisista kohesiopolitiikan peruslähestymistavoista. Ja meidän täytyy toki ottaa huomioon eri sidosryhmien ja osapuolten näkemykset. Eli tämä on se suunta, johon puheenjohtajavaltiomme on menossa. Sitten omnibus-asetus, trilogit, omnibusasetuksesta voivat alkaa syyskuussa. Me olemme jo valmistautuneet näihin trilogeihin, niitähän käydään jo maataloudesta. Omnibus-asetuksen tavoitteena meillä on se, että pääsisimme ainakin niin pitkälle, että ensimmäinen ensimmäistä voisimme jo täytäntöön panna tätä asetusta. Se on erittäin tärkeää, se on jo tällä rahoituskaudella hyvin tärkeää. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, niin korkean tason työryhmä on tehnyt erinomaista työtä. Sen tulokset on julkaistu. Ja keskustelut, joita tullaan käymään neuvostossa ja työryhmissä, niin niissä keskusteluissa tätä, näitä tuloksia tullaan kyllä käyttämään ja ne tullaan ottamaan huomioon. Ja minä itse aion tavata Sim Kallasin, joka on entinen komissaarimme, entinen Viron pääministeri. Tunnen hänet henkilökohtaisesti ja aion keskustella hänen kanssaan näistä asioista. No, täällä esitettiin myös useita kysymyksiä siitä, tukeeko kohesiopolitiikka kaikkia alueita tukeeko se enemmän köyhiä alueita? No, näissä kysymyksissä on jo puututtu siihen, tulisiko meidän ottaa huomioon makrotalouden ehdot. No, ei tähän ole mitään yhtä yhtenäistä vastausta, ainakaan tässä vaiheessa. Meidän täytyy keskustella näistä aiheista, tehdä arvioita. Ensinnäkemältä näyttää siltä, että on sellaisiakin aiheita, joista emme saavuta konsensusta yhteisymmärrystä. Emme voi ylen katsoa sitä asiaa, että on tiettyjä aiheita, kuten nyt vaikka juuri tämä makrotalouden e- ehdot. On sellaisia aiheita, joista ei löydy konsensusta edes tässä huoneessa. Näistä asioista täytyy keskustella ja yhteinen lähestymistapa täytyy jollain tavalla löytää. Kysymyksiin sisältyi myös kaupunkialueiden kehitys. Siitä esitettiin kysymyksiä. Tästä asiasta keskusteltiin myös eilen. Yleisten asioiden neuvostossa tullaan keskustelemaan valmistelutoimista ja tiedonannosta tähän asiaan liittyen. Tästä asiasta tullaan siis tosiaankin keskustelemaan yleisten asioiden neuvostossa. En vielä tiedä, miten tasan tarkkaan tätä keskustelua käydään, mutta sitä tullaan käymään. Mennäänpä sitten digitalisaatioon. Kyllä, tämä on meidän painopisteemme. Se on Viron painopiste, horisontaalinen painopiste, joka kattaa koko puheenjohtajakautemme. Se liittyy myös kohesiopolitiikkaan. Esimerkkinä voin todeta, että kaikki toiminta, joka liittyy esimerkiksi rahoituksen hakemiseen – tai hakemusten arviointiin tai koko prosessin valvontaan ja raportointiin, niin kaikki tämä tapahtuu vain sähköisesti. Mitään ei tehdä enää paperimuodossa tai missään muussakaan muodossa. No, minulla nyt ei ole tätä laitetta mukanani, mutta meillä on tällainen digitaalikortti, jonka avulla teemme kaiken valtion viranomaisten kanssa allekirjoitamme kaikki sopimukset, kaikki asiakirjat tämän digitaalikortin avulla. Kaikki tapahtuu sähköisesti. Me käytämme tätä korttia myös ö, ähm, verkkopankkitoiminnassamme ja sitten sillä voidaan tehdä kaikenlaista yhtä ja toista. Me voimme myös kommunikoida viranomaisten kanssa. Kaikki ne ö, äh, hankkeet, hankkeet, joista sovitaan EUn kanssa, kaikki hakemukset tehdään sähköisesti. Me puhumme tässä älykkäästä erikoistumisesta. Niin kauan kuin koko Euroopan unionissa ei ole yleisiä e-ratkaisuja, joita kansalaiset voisivat käyttää viranomaisasioinnissaan, olipa kyse sitten EU-instituutioista tai muista, niin ennen kuin tällaista on, niin on vaikea päästä eteenpäin muidenkaan innovaatioiden parissa. Tämä on sellainen aihe, jota Viro haluaa kehittää. Komissiossahan on komissaari, joka on vastuussa digitalisaatiosta. Hän on erittäin pätevä henkilö. Ja toivon, että yhteistyö, yhteistyöstä tulee hedelmällistä. En tiedä, miten me voimme tämänhetkistä monivuotista rahoituskehitystä tällä hetkellä ra- rahoittaa. Me emme ole yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikalle tulisi antaa vähemmän rahoitusta kuin muille politiikoille, kuten tähän saakka on tehty. Se on meidän selkeä kantamme. Ja me haluamme suojella tätä kantaamme, puolustaa tätä kantaamme, kun keskustellaan MFF-asioista. Sitten valkoinen kirja. Minä en suhtautuisi ihan niin pessimistisesti asioihin. Eri keskusteluasiakirjoissa, joita komissio on esittänyt, niin niissä on mainittu kohesiopolitiikkakin. Sitä siis pidetään tärkeänä. Minä toivon, että että negatiivisia skenaarioita ei viedä eteenpäin. Meidän täytyy kaikkien tehdä työtä tämän tavoitteen puolesta. Voin vahvistaa, että Viro puheenjohtajavaltiona pitää huolen siitä, että kohesiopolitiikkaa hoidetaan asian mukaisella tavalla. Brexit-kysymykseen on vaikea vastata. Me olemme nyt neuvotteluvaiheessa – en voi antaa teille selkeitä vastauksia tänään ja tässä. Olen vakuuttunut siitä, että neuvottelut johtavat siihen pisteeseen, että pienet kansalaiset, olivatpa ne he eurooppalaisia tai irlantilaisia, niin ähm, uskon, että he eivät tule ähm, menettämään mitään, mutta ei minulla toisaalta näistä neuvotteluista mitään selkeää ja niiden tuloksista mitään selkeää käsitystä tässä vaiheessa vielä ole, eikä voikaan olla. Meidän täytyy pitää kiinni Euroopan unionin yhtenäisyydestä, mutta samaan aikaan täytyy mennä eteenpäin muilla rintamilla, rakentavalla tavalla. Ei pidä jäädä laahaamaan jälkijunassa ja ryhdymme tarpeellisiin toimiin puheenjohtajavaltiona, jotta voimme tämän varmistaa. Älykäs erikoistuminen, se on asia, josta tullaan julkaisemaan tiedon anto piakkoin. No, joku sanoi ensi viikolla, joku sanoi, että tänään, mutta joka tapauksessa kun se julkaistaan, niin odottelemme sitten komission päätelmiä ja sitten voimme mennä eteenpäin, jatkaa keskustelua. Pyydän anteeksi, jos sen vastannut ihan kaikkiin aiheisiin, mutta seuraavalla kierroksella yritän sitä vastata niihin. Thank you very much, minister. Kiitoksia kovasti teille, ministeri. Kyllä, minä luulen, että kaikkiin kysymyksiin tuli vastaus. Regi, ai teilläkö, teilläkö Van Nistelrooy on vielä huomio? Talk with, my, my colleague here. That... kollegan kanssa vastauksesta. Ymmärsin, että puheenjohtaja maa kutsuu parlamentin jäseniä – Tallinnaan. Tallinnaan. Fantastinen, mutta kyllä sen sitä halusi päästä. Vastat yleisten asioiden neuvostoon. Tämä raportti On se ihan että parlamentti ei ole paikalla. Ymmärsikö oikein, että saamme kutsun? Uh, thank you. Thank you for this Kiitoksia tästä huomiosta. Haluaako ministeri vastata? Olkaa hyvä. Eh, jah, aitäh kysymuse eest. Mä täpsustaksin. Kyllä, kiitos tästä kysymyksestä. Haluaisin vielä täsmentää tätä seikkaa, koska kysymys on niin tärkeä. Eilen kun tapasin joitain kollegoita, ymmärsin monista puheenvuoroista, että Euroopan parlamentin jäsenet haluaisivat kutsun, koska pidätte aihetta niin tärkeänä. Ja regivaliokunnan jäsenet haluavat osallistua tähän keskusteluun ja saada äänensä kuuluviin. Minusta tuntuu todennäköiseltä. Mutta jos ajatellaan seitsemättä kohesiokertomusta, niin ei ole mahdollista saada yleisten asioiden neuvoston mennessä yhteisiä päätelmiä. Kunhan tämä kertomus julkaistaan ja kunhan neuvostossa on keskusteltu tästä aiheesta, on mahdollista, että minä puheenjohtajavaltion edustajana järjestän kokouksen kanssanne. En ole tästä kertonut vielä kenellekään, en edes puheenjohtajalle. Mutta on mahdollista, että tapaan sitten valiokuntanne ja sitten voimme keskustella kaikista ehdotuksista. Tämä on yksi mahdollisuus, mahdollinen tapa hoitaa tämä asia. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja me olemme yhteyksissä puheenjohtajavaltioon, ja siihen tuleekin hyviä tilaisuuksia, koska meillä on erilaisia trilogeja ja muitakin velvoitteita, joten tulemme olemaan läheisissä yhteyksissä puheenvaleissa ministerin kanssa ja koko puheenjohtajavaltionkin kanssa. Kiitoksia kovasti teille. Ministeri, kiitoksia esityksestänne, kiitoksia vastauksista, kiitoksia siitä avoimuudesta, jolla keskustelitte kanssamme. Kiitoksia. Ää, kaikista niistä asioista, jotka jaoitte komite- valiokunnan kanssa. Ja toivottavasti yhteistyöstä sukeutuu hyvä ja hedelmällinen. Kiitoksia kovasti. Jatketaanpa sitten esityslistan käsittelyä. Seuraava kohta on keskustelu lausunnosta, jonka Hedman on valmistellut. Se liittyy solidarisuusjoukkoihin. En aio toistaa koko tätä tarinaa viime vuodesta ja Junckerin puheesta ja komission tiedonannosta. Esittelijämme Hedman tulee kyllä tämän kaiken teille kertomaan. Eli nyt me keskustelemme tästä asiasta. Ja anteeksi, että täällä on vähän meteliä tässä, puhe- tässä salissa, mutta saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja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 Ähm, Junckerhan on puhunut tästä asiasta ja tästä välineestä ja haluaisin sanoa, että haluan kiittää Euroopan komissio, haluan kiittää teitä siitä, että näin lyhyessä ajassa olette onnistuneet toimimaan niin, että ensimmäiset vapaaehtoiset voivat jo osallistua tähän hankkeeseen, jos kohta tämä muodollisesti liittyy ö, muihin ohjelmiin. Eli reaktio on ollut erittäin nopeaa aivan ennen kuulumattoman nopea, koska nyt meillä on juridiset puitteet, lainsäädäntöpuitteet näille solidarisuusjoukoille. Tämä on hieno saavutus, hieno tulos. Enkä usko, että kenelläkään on epäilyksiä sen suhteen, kuinka tärkeää on se, että kuinka, kuinka, kuinka suuri merkitys tällaisilla joukoilla on, kun ajatellaan solidaarisuutta ja mm, tätä vapaaehtoista luonnetta? Komissio on myös esittänyt erillisen ehdotuksen ja uskon, että niitä voidaan vielä entisestään parantaa. Olisi hyvä, jos entistä enemmän keskityttäisiin nimenomaan solidaarisuuteen. Tästä komission ehdotuksesta sehän liittyy myös Interreg-ohjelmaan. Mutta samanaikaisesti halutaan pitääkin eri ohjelmien autonomisuudesta. Tässä on muistettava, että solidaarisuusjoukkoihin liittyvä ohjelma ei liity ainoastaan vapaaehtoisuuteen, vaan totta kai solidaarisuus on myös velvollisuutemme, ja meidän täytyy toimia niin, että ne henkilöt, jotka haluavat osallistua jo toimintaan, niin heitä tulisi tukea. Solidarisuusjoukoista, kun puhutaan, niin äm, vapaaehtoisten täytyy myötä vaikuttaa noin 80 prosenttisesti ähm, toimintaan ja, har, ja harjoitteluun. Äh, harjoitteluvaiheessa tulisi, siis harjoitteluvaiheen merkitystä tulisi ehkä korostaa vielä enemmän myös asiakirjassa. Näiden huomioiden lisäksi haluaisin vielä esittää muutamia muutosehdotuksia komission ehdotukseen. Haluaisin korostaa enemmän tämän asetuksen ja näiden sääntöjen alueellista luonnetta. On tärkeää, että kaikki ö, poliittiset ryhmät ja ö, valiokunnat tukevat tätä niin, että saamme lopulta hyvän mietinnön. Kiitoksia. Minun asiakirjassani ei ole täydellistä luetteloa varjoesittelijöistä, eli eh, jos joku haluaa nyt käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvät. Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun, minun paperissani lukee, että minä olen varjoesittelijä olen yrittänyt vähän tuota, tähän Etmanin raporttiin päästä sisälle ja näin edespäin. Nyt näyttää kaikilla olevan suunnilleen kuulokkeet. Ymmärrettömä että tämä taivaallinen kieli nimeltään Suomi ei vielä kaikille taivu. Sehän on taivaallinen tämä kieli sen vuoksi, että ottaa ikuisuuden oppia tämä, mutta kun tämän olen oppinut, niin tätä kieltä yritän nyt käyttää. Eli muutama sana näistä Euroopan solidarisuusjoukoista. Ehkä kysymyskin tässä samassa. Eli tietysti on erittäin hyvä, että tämmöistä solidaarista yhteenkuuluvuutta vahvi, vahvistetaan. Se on unioninkin perusajatus ja e, ennen muuta tässä tilanteessa, mitä tällä hetkellä eletään Euroopassa. Tämä säädösehdotus luo laillisen pohjan tai laillisen perustan eurooppalaisille solidarisuusjoukoille ja ne tarjoaa mahdollisuuden sitten nuorille osallistua solidarisuustoimintaan ja kehittää sitä kautta opiskeluun ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä taitoja. Ja näinhän se menee, että solidaisuustoiminta voi olla joko vapaaehtoistoimintaa, työharjoittelua, työtehtäviä tai nuorten itsensä luomia projekteja. Tavoitteena on siis lisätä ja tukea nuorten liikkuvuutta, aktiivista osallistumista, mikä on erittäin tärkeää tänä päivänä, ja sekä sen lisäksi epävirallista ja tämmöistä ammatillista kouluttautumista. Ohjelmaan rekisteröityminen ja tarjottujen solidaarisuustoimien tarkastelu on mahdollista tehdä yhden verkkoportaalin kautta. Hyvä näin. Mutta tässä vaiheessa herää myöskin joukko joitakin kysymyksiä ja oikeastaan niitä tässä haluan nostaa esille. Ehkä ne raportoja olevat jo selviä, mutta, mutta haluan niihin kuulla hiukan vastauksia. Ehkä komissio myös osaltaan voi vastata näihin sitten. Eli millaisia vaikutuksia solidaarisuusjoukkoja koskevalla lainsäädäntöehdotuksella on odotettavissa esimerkiksi nykyisen Erasmus Plus-ohjelman rahoitukseen? Vaikuttaako se jotenkin siihen? Tai miten se vaikuttaa uuden ohjelmakauden valmisteluun? Ja miten varmistetaan, että toiminnalla ei luoda sitten halvan työvoiman reserviä? Miten sosiaalisuusjoukot suhteutuu tähän Erasmus Plus-ohjelmaan ja millä tavalla tämä ohjelma liittyy sitten tähän EVS-alaohjelmaa, eli Euroopan European Voluntary Service-alaohjelmaa, ja säilyykö sitten tämän European Voluntary Service-ohjelman identiteetti tämmöisenä matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa mahdollisuuksia tarjoavana toimena, vai tarkoittaako tämä solidarisuusjoukot sitten käytännössä tämän European Voluntary Servicein ohjelman loppua? Kansallisilla toimistoilla on vahva rooli ja osaaminen tämän European Voluntary Service-toiminnan osalta ja odotetaanko sitten kansallisten toimistojen koordinoivan myös ammatillisen puolen solidaarisuusjoukkotoimintaa? Olisi ehkä myös hyvä saada tilastotietoja tähän mennessä solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten taustoista, vähän jäsenmaasta, koulutuksesta, sukupuolesta ja siitä, millaisen toimintaan he ovat hakeutumassa. Ja voi sanoa, että näillä pohjatiedoilla varmaan olisi käyttöä kansallisella tasolla kun toimijoita mobilisoidaan. Tuota, nämä muutama kysymys tai huomio tässä vaiheessa ja uskon, että näihin varmaan vastauksia löytyy. Ehkä on voinut jo löytyäkin ja nämä ovat ehkä vain sitten kysymyksiä minulle, mutta haluan ne tässä nostaa, nostaa esille. Ja uskon näin, että Hetmanin johdolla tästä me pystymme tekemään hyvän, hyvän mietinnön loppuun asti ja tätä mietintöä käsitellessä myöskin löytämään vastaukset niihin, niihin haasteisiin ja kysymyksiin, mitkä vielä osaltaan ovat auki. Ehkä tämä tällä erää näin varjoraportoijan roolissa tähän mietintöön liittyy. Thank you very much, Miss Vanna. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Vanna, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Edman tästä johdannosta aiheeseen. Tere ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän on varjoesittelijämme, mutta puhun hänen puolestaan. Vihreät pitävät tervetulleena solidarisuusjoukkoja mahdollisuutena nuorille toteuttaa omia ohjelmia tai tehdä vapaaehtoistyötä. Hienoa, että saadaan tuoretta rahaa näille solidarisuusjoukoille, mutta mistäköhän nämä rahat tulisivat? Ihan tuhoisaa oli sijoittaa varoja hyvin toimivista ohjelmista, kuten Erasmus plus tai muut. Tässä on kyse kyllä jäsenvaltioiden velvollisuudesta antaa tuoretta rahaa tällaisiin hankkeisiin, vaikka pidämme tätä joukkenastamista hyvänä. Haluamme nähdä hyvän suhteen vapaaehtoisjoukkoihin palveluun. Nyt ei saa vaarantaa sitäkään, emmekä halua päällekkäisyyttä nyt toimivien ohjelmien kanssa. Solidaarisuusjoukoissa ei selkeästi erotella – tätä vapaaehtoisuutta ja toisaalta työllisyyskysymyksiä. Tarvitsemme aktiivisia työmarkkinatoimia työttömien nuorten osalta. Lisäksi tarvittaisiin työtä paikallisten yhteisöjen puolesta, erityisesti heikommassa asemissa oleville. Euroopan solidarisuusjoukkojen pitää olla avoinna kaikille, ei ainoastaan hyväosaisille. Kiitos. Kiitoksia, Edemaat, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eurooppalaisten solidarisuusjoukkojen niitä koskeva teema on erittäin tärkeä teema, kun ajatellaan vaikkapa luonnonkatastrofeja viime vuosina ja muitakin katastrofeja. Niillä on myös hyvin tärkeä symbolinen merkitys. Kollegan mietintö luonnos on hyvä kun ajatellaan Junckerin unionin tilaa koskevaa puhetta, niin siitähän ilmeni, että näillä joukoilla olisi, näiden joukkojen tarkoitus on se, että nuoret saavat mahdollisuuden osallistua toimintaan vapaaehtoispohjalta kun halutaan osallistua kansalaistoimintaan eri kriisitilanteissa – Tämä on siis äm, tämän ehdotuksen tarkoitus. En välttämättä ole ihan sen ä, äh, kanssa samaa mieltä, mutta voin kuitenkin periaatteessa tukea tätä ehdotusta. Ä, ähm, on selkä, selvä, että ä, äh, solidarisuus joukkojen äh, täytyy perustua selkeästi vapaaehtoisuuteen. On myös tärkeää, että työtaakkaa valvotaan ja otetaan huomioon se, että nämä työntekijät ja myös vapaaehtoiset henkilöt joutuvat toteuttamaan hyvin erityislaatuisia tehtäviä. Komission on myös syytä pitää huoli siitä, että, nämä, että tämä aloite nivoutuu asianmukaisella tavalla esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelmaan ja myös koulutus on jär, tär, tärkeää. Myös henkilö- ja rahallisia resursseja on oltava riittävästi, jotta joukot voivat toimia hyvin. Tämä aloitehan on asia, jonka taustalla on siis nimenomaan solidaarisuus, ja on tärkeää, että se saa sellaisen budjetin, joka tekee sitten tehokkaan. Kiitos. Miss Malkova, the floor is yours. Seuraavaksi Malkova, olkaa hyvä. Ďakujem pekne v krátkosti aj niekto, aby vystúpila aj za Kiitos, puheenjohtaja. Meillä ei ole varjo esittelijää sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Hienoa kuitenkin, että voimme keskustella Euroopan solidaarisuusjoukoista. Solidaarisuussana tässä nimessä herättää heti myönteisiä yhteyksiä, ajatuksia. Tekin valiokunnan jäsenet ovat varmasti sitä mieltä, että solidaarisuuden kautta voidaan ajaa kehitystä eteenpäin ja päästä eroon alueiden välisistä eroista. Minulla olisi muutama kysymys. Ja aion esittää myös tarkistuksia. Me uskomme, että Euroopan solidarisuusjoukot kaipaavat selkeitä sääntöjä. Muuten asiakirja voidaan tulkita vähän eri tavoin. Minun kysymykseni kuuluisi, miksi ainoastaan nuoret saavat osallistua tähän ohjelmaan? Onko kyse opiskelijoista tai nuorista vain? Myös nuorista, jotka ovat olleet jo työelämässä mukana. Tuleeko tähän jonkinlainen ikäraja? Jos muita kiinnostaa solidarisuusjoukot, saavatko he liittyä mukaan? Ja haluaisin tietää, minkälaisia toimia toteutetaan. Onko kyse koulutuksesta, ad hoc toimista, työpaikoista? Miltä tämä oikein näyttää käytännössä? Se olisi kysymykseni. Toivottavasti saan vastaukset kysymyksiin. kuitenkin tämä on varmasti tuen arvoinen aloite. Kiitos. Kiitoksia, Michelle. Ja, vielen Dank. Ähm. Niin, kiitos paljon. Kaiken kaikkiaan meistä tuntuu, että tämä hanke, eurooppalaiset solidarisuusjoukot, on kyllä mielenkiintoinen aloite, koska tässä on aidot ongelmat taustalla, mutta kuitenkin Minulla tulee mieleen muutama kysymys. Suoraan sanottuna minulle ei ole vielä oikein selvää, miten, vai onko ylipäätään niin, että solidarisuusjoukot eroavat jotenkin vapaaehtoisjoukoista. Tässä ohjelmassa ei täydetä keskittyä ainoastaan vapaaehtoisiin toimiin. Tässä puhutaan työpaikasta, harjoittelupaikasta – työpaikoista tällä hetkellä. En ole suoraan sanottu nyt vielä ihan vakuuttunut tästä yhdistelmästä. Onkohan tämä yhdistelmä kaikkein järkevin yhdessä ohjelmassa? Ei tietenkään voida vastustaa sitä, että Euroopan unioni tekee tällaisia aloitteita, mutta samalla minusta on nyt hiukan epäselvää, kuka lopulta erottelee, mikä on solidaarisuushanke lopulta – ja mikä ikään kuin harjoittelutarjontaa. Haluaisin tietää mielelläni tietää lisää, mutta jos halutaan tukea näitä molempia, niin kysyisin, miksi työpaikka tämän ehdotuksen mukaisesti tulee rajata 12 kuukauden mittaiseksi. Nuorisoloitteessa on kyse siitä, että nuorille halutaan välittää pysyviä työpaikkoja. Kuten usein kysymykset liittyvät rahoitukseen. Tässä kahdeksan eri ohjelmaa samantyyppisesti kuin vihreillä. Meillä olisi kysymyksenä, miten konkreettisesti huolehditaan rahoituksesta. Kiitos. Thank you. Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy on seuraava. Ja, dank u wel. Kiitos paljon. Minusta tuntuu, että on hyvä, että aluekehitys valiokunnassa työstetään näitä aloitteita, mutta pitäisi ajatella ehkä vähän pidemmällekin kuin itse tätä uutta tointa vaan. Euroopassahan tarvitaan juuri kansalaisten sitoutumista, erityisesti kun puhutaan erityistilanteista, kuten luonnonkatastrofeista tai yhteiskunnallisista sosiaalisista kysymyksistä, jotka vaativat enemmän kansalaisten panosta. kysymys kuuluu, no tällainen lainaloite, tehdään se alkaa ja sinne se. Mutta miksi ei anneta tätä nyt kaupungeille ja alueille ja sanota, että osallistukaa, löytäkää, rekrytoikaa nuoria osallistujia ja näin luodaan myös tällainen viestintäketju. Koska Nuoret, jotka osallistuvat tällaisiin toimiin, mielellään varmasti jakavat kokemuksiaan kantojaan. Ja olen huolannut, että tällaiset asiat kuuluvat kyllä mukaan, jos Eurooppaa halutaan kasvattaa jotenkin merkittävänä asiana kansalaisten mielessä. Kyse ei ole vain siitä, että saa jossain jonkinlaisen paikan tai tehtävän. Tässä on suurimmasta kokeilusta kyse. Ja mielestäni aluekehitysvaliokunnassa meidän pitäisi sitoutua vähän enemmän. ei komissio nyt pohdi, kun täällä vieressä on alueiden komitean kokous ja siellä keskustellaan komission jäsenten kanssa. ei sanota, että no, mm, lähtekää mukaan, niin sitten me edistämme teitä, pääsette lehtiin ja saatte julkisuutta. No jos ei lehtiin, niin vaikka bloggeja, niitä nyt luetaan. Koska muuten taas on vuoden vuoden tästä jälkeen tällainen puoliksi epäonnistunut hanke. Eli mieluummin näkisin, että tämä pohdittaisiin, suunniteltaisiin tarkkaan aikaan. Ja pitäisi pohtia, miten tällaista yhteistä omistajuutta saattaisiin lisättyä kansalaisten silmissä. Ehkä mukaan saataisiin myös kansalaisjärjestöjä. Tästä voisi tulla ihan mahtava menestystekijä. Jos aina tekee kaikki asiat samoin kuin aina, niin saa aina samat lopputulokset. Mutta nyt meillä olisi mahdollisuus antaa täällä osallistujien loistaa tähtien tavoin. Kannattaisi varmasti. Thank you very much, Mr. Van. Kiitoksia. Onko komissiosta edustajia? Täällä on pääjo- kaksi pääjohtajaa. Kumpi haluaa aloittaa? Eikä kumpikaan. Ei toiveita. Still? Okay. Good afternoon to everyone. Herra Robert France, eikö niin? Kyllä. Olen Robert France, työskentelen koulutus, nuoret, urheilu- ja kulttuuripääosastossa, joka on vastuussa Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanovaiheesta. Yritän vastata kysymyksiin. Jotkut kysymykset olivat ilmeisiä, niitä esitetään usein meille. Ensiksi kiitän teitä ystävällisistä sanoista, joilla tuitte Euroopan solidaarisuusjoukkueiden taustalla olevaa ideaa, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden ilmaista sitoumuksensa solidaarisuuteen ja Euroopan kehittämiseen. Useammat parlamentin jäsenet kysyivät, mitä vaikutuksia tällä on Erasmus Plus-ohjelmaan. Tiedätte, että me täytän panemme Euroopan vapaaehtoisuus vapaaehtoispalvelua ja 20 vuotta ja solidarisuusjoukkojen myötä siirrämme toimia, joita on kehitetty jäsenvaltiossa vaan vapaaehtoistyöhön, me siirrämme niitä toimia ja rahoja solidaarisuusjoukkoihin. Tämä on selvää lainsäädäntöehdotuksesta, mutta emme annastaan siirrä varoja ja anna ottaa etikettiä tälle. Me lisäämme tämän koulutustyöpaikka ammatillisen puolen, mutta lisäämme myös uusia muotoja vapaaehtoistyöhön. Me tässä on mahdollisuudet toimia maiden yli, mutta myös maiden sisällä. Olemme kuunnelleet julkisen, sektori, julkisen konsultoinnin kommentteja tarkkaan. Meille kävi selväksi, että täytäntöönpanossa täytyy ottaa huomioon kaksi piirrettä. Laatu. Ei saa rajoittaa laatua suhteessa vapaaehtoisohjelmaa, vaan parantakaa laatua ja pitäkää huolta koulutuksen ja työpaikkojen laadusta ja tehkää selkeä eroa näiden kahden välillä. Samaan aikaan painotettiin kovasti sitä, että ohjelma ottaa ihmisiä mukaan, että se on inklusiivinen. Nyt meillä on jotakin uusia toimia, jotka ovat lyhyt aika, lyhyen aikavälin toimia. Eli nuoret voivat tehdä näitä lyhytaikaisesti. Nämä ovat ryhmätoimia, eli tiimejä, Ihmiset, jotka ovat vaikeasta taustasta, tekevät mieluummin vapaaehtoistyötä yhdessä kuin yksin. Ja meillä on myös solidaarisuusohjelmia, jotka ovat olleet täysaikaisia vapaaehtoistehtäviä, vaan nuoret voivat omasta aloitteestaan luoda paikallisella tasolla vapaaehtoistoimia jota he toteuttavat vapaa-ajallaan. Me, meissä tämä antaa uutta tuulta purjeisiin ja se on uusi keino ottaa mukaan ihmisen ohjelmaan. Sitten solidarisuusjoukkojen täytäntöpanon rakenteet ovat samat kuin Erasmus Plus-ohjelmassa. Täytäntöpanoa ei toteuteta Brysselissä toimenpanevien virastojen kautta, vaan suurimmalta osin kansallisten virastojen kautta, jota luodaan jäsenvaltiossa, mikä takaa läheisen yhteyden pienimittaisiin paikallisiin aloitteisiin, kuten olen huomannut, Erasmus Plus on aikaan sellaista täytäntöönpanostakin. Kansalliset virastot jatkavat ovat nyt vastuussa vapaaehtoispalvelusta, ehdotamme, ne olisivat vastuussa koko solidaarisuusjoukoista, mukaan lukien tämän ammattikoulutusaspektin ja koulutusluontoiset tehtävät. Tällä hetkellä meillä on tietokannassa lähes 33 000 nuorta, jotka ovat ilmaisseet valmiutensa ottaa osaa harjoittelutyöpaikkoihin, vapaaehtoistoimiin työpaikkoihin. Ja kun on katsottu, mihin tehtäviin he haluavat osallistua, 86 prosenttia sanoo, että he haluavat ottaa osaa yhteen tai toiseen, eli he ovat kiinnostuneita kummastakin ohjelman ulottuvuudesta. Eli nuoret ovat valmiita tekemään monenlaisia asioita solidaarisuuden edestä. Eli meillä on motivoituja nuoria, jotka ovat tämän joukkojen etujoukko ydin. Voimme työskennellä heidän kanssaan yhdessä jo ennen kuin he tekevät näitä tehtäviä ja voimme tukea heitä jälkikäteen haluamme hyödyntää mahdollisimman parhaalla tavalla niitä taitoja, joita he ovat oppineet toiminnan aikana, sitä pätevyyttä, jota he ovat saavuttaneet, ja pyrimme auttamaan heitä pääsemään työmarkkinoille jälki, tämän jälkeen. Sitten budjetti. Olen maininnut, että nykyhetken vapaaehtoistehtävät on siirretty solidaarisuusjoukkoihin. Se on 191,8 miljoonaa euroa ja sitten 5 miljo- miljoonaa hallintoon. Erasmus Plusassa on jonkun verran budjettia jäljellä vapahtua tehtäviin, jotka eivät lankea solidaarisuusjoukkojen maantieteellisen ulottuvuuden alle – Eli molemmissa ohjelmissa tulee olemaan edelleen toimia, Ja kuten samat elimet panevat molempia ohjelmia, haluamme luoda yhtenäiset pros- prosessit, samanlaiset järjestelmät, että yksi ei olisi halpaa vapaaehtoistyötä ja toinen kallista – Uskon, että meillä on saumaton integrointi, molemmat organisaatiot, molemmat ohjelmat toimivat saumattomasti. Täällä on mainittu paikallisyhteisöjen merkitys ja nuorten osallistuminen ja kytkökset paikalliseen tasoon. Tämä on meidän kunnianhimoamme Olette nähneet ohjelman yleistavoitteet. Emme me keskity ainoastaan nuoriin, emme ainoastaan järjestöihin, vaan myös panostamme yhteisöjen tarpeisiin. Me pyrimme nyt osallistamaan nuoret haluamme heidän osallistuvan asioihin, jotka tapahtuu heidän ympäristössään, mutta haluamme, että tämä tapahtuu vielä paremmin osana solidaarisuusjoukkoja. Yksi väärinkäsityksestä, jota nämä usein on tämä, on tämä vuoden 2017 ensimmäisen vaiheen kytkös. Tämä 2017 vaihe perustuu komission joulukuun tiedonantoon ja siinä on pohjana nämä kahdeksan ohjelmaa, jotka mobilisoitu solidaarisuuden eteen. Vuonna 2017 toteutetaan kahdeksan Meillä on kahdeksan erilaista ohjelmaa, jotka ovat hengessä tämän idean mukaisia, mutta nämä ovat kuitenkin kahdeksan erillistä ohjelmaa. Ja sitova yhdistävä tekijä on tämä nuorten kiinnostuneiden ryhmä, joka on rekisteröitynyt näihin toimiin. Eli käytämme ohjelmien budjettia. Niin kuin asiasta on sovittu, ohjelman hallinnointielimien kanssa. Ja sitten kysymys, miksi keskitymme vain nuoriin? Keitä nuoret ovat? 18- vai 30-vuotiaat ovat nuoria. Koska meistä tämä on se sukupolvi, johon pitää keskittyä. He ovat haavoittavimmassa asemassa. Talouskriisi iskee heihin pahemmin. He voivat antaa hyvän panoksen yhteiskunnan tarpeiden kannalta. Sitten kysyttiin, pitäisikö paremmin määritellä nämä toiminnan formaatit ja toimintatyypit. Seuraavassa asetusehdotuksessa meillä on tällainen käsitteellinen nootti, joka perustuu komission työasiakirjaan, jossa yksin yksityiskohtaisemmin kuvaamme, minkälaisia toimia pitäisi toteuttaa, minkälaisia formaatteja pitäisi olla. Ja sitten miksi työpaikat kestävät vain 12 kuukautta, miksei pitempään. Mä haluan halua nähdä tätä työmarkkinaa instrumenttina. Me emme halua olla työllisyysohjelma tai syrjäyttää työpaikkoja. Tätä varten unionilla on eri välineensä, niin on jäsenvaltioillakin. Me, tässä me keskitymme harjoitteluun ja työpaikkoihin solidaarisuuden kanssa tekemisissä olevilla aloilla. Esimerkiksi puhuja mainitsikin jo, että jos ehdotusta lukee yksityiskohtaisesti – rahamäärä, jota käytetään tähän työllistämis- työpaikkapuoleen. Se on paljon vähemmän kuin tämä vapaaehtoisuuteen käytettävä raha, koska minusta tämä vapaaehtoisuus on vahvimpia solidaarisuuden ilmaisuja, mitä nuorilla voi olla. Tämä kysymys rahoituksen vakaudesta. Siksi ehdotamme erillistä oikeusperustaa. Tämä ehdotus luo rahoitukseen vakauden nämä 321 miljoonaa kolmeksi vuodeksi järjestöille, jotka ovat aktiivisia solidaarisuustoimissa ja ne kykenevät ennakoimaan mahdollisuuksia ja mahdollisia paikkoja, joita voidaan luoda. Kiitos, että rohkaisitte aloitteen ja kaupunkien mukaanottoa ja aktivoimista. Sitähän me juuri haluamme. Kun me luomme näiden motivoittujen nuorten puulin, ei se ole vain ryhmä, jota halutaan toteuttamaan toimia ja myös levittävät sanaa Euroopasta solidaarisuudesta ja miten lisäämme kohesitiaa on oikein hyvä idea ja varmasti työskentelemme yhdessä aloitteen komitean kanssa tämän parissa. Kiitos. Toivottavasti pystyin selkeyttämään useampia kysymyksiä. Kiitoksia kovasti. <clears throat> Erittäin yksityiskohtainen selonteko. Edustaja Didler, haluatteko te lisätä jotain? Ei oikeastaan kollegani Robert jo tässä linjasi tilanteen oikein hyvin. No ehkä yksi asia. Siis minä itse tulen siis ympäris, äh, työllisyyspääosastosta ja haluaisin vielä kertaalleen korostaa sitä, että Euroopan solidarisuusjoukkojen ähm, työhön liittyvä ja työntekijöihin liittyvä aspekti ei ole ainoastaan nuorisotyöttömyyden torjuminen, ja siihenhän on paljon parempiakin välineitä, kuten tämä nuorisoaloite. Eli me tällä tavalla tuemme työttömiä nuoria Euroopassa. 20 000 uutta työpaikkaa eivät kuitenkaan riitä nuorisotyöttömyyden torjumiseen Euroopassa. Tämä on vain tällainen lisäkeino tarjota nuorille saada laadukkaita mahdollisuuksia. Voivat osallistua solidarisuustoimiin. Eli tätä halusin korostaa. Sitten ähm, täällä esitettiin kysymys halpatyövoimasta. Se on meidänkin mielestämme tärkeää, että, että työpaikat ovat laadukkaita. Ja siksi me edellytämme sitä, että ähm, koulutuspaikat vastaavat meidän ähm, laatu, puitteistoamme ja myös työnantajan täytyy tietysti maksaa palkkiot näistä tai korvauksia. Ja Tietysti kansallisia sääntöjä täytyy kunnioittaa, mukaan luettuna minimipalkkaehdot, siellä missä minimipalkka on olemassa. Ja suunnittelemme, erityisesti kun ajatellaan työvoimapalveluita, mutta myös muita toimijoita, kuten kauppakamareita, niin haluamme, että ne ovat tietysti mukana – Uh, to get them involved. Toivomme, että ne olisivat mukana, koska niillä on tietoa työmarkkinoista ja voisivat antaa sijoittumistukea, eli sen jälkeen kun nämä nuoret ovat saaneet paikan, niin voivat antaa sitten jatkotukea niin, että nuoret löytävät todellakin paikan työmarkkinoilta, löytävät oikeita avoimia työpaikkoja ja koulutusta. Kiitos. Sitten Betman saatte vielä puheenvuoron. Bardzo dziękuję. E, chciałbym się odnieść do, e, do kilku kwestii, do kilku pytań. Na większość pytań e, odpowiedział zarówno pani dyrektor i... Kiitoksia. Ihan muutama kommentti vielä komissionkin edustajalle. No, tietenkään tässä oli kyse ainoastaan Euroopan komission aloitteesta, mutta täytyy sanoa, että tämä asiakirja todellakin laadittiin hyvin lyhyessä ajassa. Siitä huolimatta se on hyvin laadukas asiakirja. Ja siksi on syytä onnitella komissiota tästä asiakirjasta. Esittelijä Takkula esitti kysymyksen, joka liittyy vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, mutta tämä asia ei oikeastaan liity tähän asia, tämä kysymys ei liity tähän asiakirjaan, koska tässä on kyse nimenomaan vuosista 18, 19 ja 20. Niihin tämä asiakirja keskittyy. Tässä asiakirjassa puhutaan myös äm, rahoituksesta. Suurin osa äh, rahoituksesta tulee Erasmus Plusasta, myös sosiaalirahastosta, LIFE-ohjelmasta ja myös kehitysrahastosta, siis maaseudun kehitysrahastosta nimenomaan. Joten kaikki tämä on kyllä kuvailtu asiakirjassa aina vuoteen 2020 saakka. Se, mitä vuoden 2020 jälkeen tapahtuu, siitä keskustellaan sitten myöhemmin. Mitä sitten tulee tähän vapaaehtoiseen vapa- vapaaehtoisjoukkojen puitteistoon, niin kuten sanottu, Tämä koskee kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita ja kaikki tehtävät myös koskevat kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita, mutta tietenkin vapaaehtoistyö liittyy myös kolmansiin maihin. Eli minun mielestäni tällä voi tuoda täydentävyyttä jäsenvaltioiden toimiin. Sitten Smolkova esitti kysymyksen niistä leireistä tai paikoista, joilla tämä vapaaehtoistyö tapahtuu. No, siis toimintahan keskittyy ympäristön suojeluun, lu- luonnonkatastrofien seuraamusten hoitamiseen, ja sosiaaliseen avustukseen. No, kaikki Tämäkin on kirjattu yksityiskohtaisesti itse asiakirjaan, mutta toki meidän täytyy laajentaa tätä keskustelua mahdollisuuksien mukaan. Ja on keskusteltava myös siitä, pitäisikö ehkä tätä toimintakenttää supistaa. Kyse on siis uudesta välineestä. Tämä ei ole mikään markkinaväline kuitenkaan, vaan tässä halutaan korostaa nimenomaan laadu, laadukasta ö, työtä. Tässä on kyse ö, niistä järjestöistä, jotka haluavat tarjota. Tässä on kyse toiminnasta, jossa, jonka myötä halutaan tarjota mahdollisuus vapaaehtoistyöhön. Tietysti meidän on vältettävä sellaisia tilanteita, joissa väärinkäytökset voisivat tulla kyseeseen. Eli nuorille on annettava todellinen tilaisuus tehdä hyvää työtä ja kehittyä. Komission edustaja jo puhui siitä, ketkä voivat osallistua tähän toimintaan. Aina 30-vuotiaat voivat osallistua tähän. Ja tietysti on tärkeää, että otetaan huomioon alakynnässä jollain tavalla heikossa asemassa olevat nuoret. Esimerkiksi sellaiset nuoret, joilla on ollut oppimisvaikeuksia tai terveydellisiä ongelmia. Kaikesta tästäkin mielestäni puhutaan hyvin sel- selkein sanoin ehdotuksessa asiakirjassa. Sitten lopuksi sanoisin vielä, että ymmärrän kyllä niitä, jotka jotka haluavat äm, tasapainoa tähän 80-20 prosenttia suhdelukuun. Ja on selvää, että tämä väline yksin ei pysty poistamaan nuorisotyöttömyysongelmaa Euroopasta. Mutta kun otetaan huomioon tämän nuorten ihmisten ryhmän tilanne, niin jos vain yksikin nuori löytää työpaikan tämän ohjelman kautta, niin se jo tuo lisäarvoa. Jos nuori saa pysyvän tai pitkäaikaisen työpaikan, niin se on aina paljon parempi asia kuin pelkkää vapaaehtoistyö. Ja jatkamme keskustelua kesätauon jälkeen. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. Ja nyt jatkamme esityslistan käsittelyä. Seuraavaksi käsittelemme Valkarsel Sison lausuntoa, joka koskee euroalueen talouspolitiikkoja. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, lo dije esta mañana. Kiitos oikein puheenjohtaja. Sanoin tämän aamulla, mutta haluaisin toistaa nämä sanat tänä iltapäivänä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että sallitte sen, että tämä keskustelu käydään vasta nyt, kun ei pystytty sitä aamupäivällä hoitamaan. Kiitos tästä aikataulumuutoksesta. Tässä lausunnossa puhutaan siitä, miten tärkeää koesiopolitiikka on se on väline, jonka kautta voidaan luoda työpaikkoja, olla vaikuttamassa kaupunkialueiden kasvuun. Ja lisäksi, lisäksi voidaan edistää investointeja. Aina on varmasti sopiva hetki painottaa sitä, että on tärkeää edistää taloudellista ja sosiaalista kohesiota ja luoda yhteyksiä EUn alueiden välillä. Erityisen tärkeää tämä on tällä hetkellä, kun Euroopan unioni elää vaikeita aikoja. Ei sinä sinänsä mitään uutta, mutta kohesiopolitiikka on keskeisin välineemme, jonka avulla voidaan edistää kilpailukykyä ja edistää solidaarisuutta. Tätä kautta voidaan poistaa epätasa-arvoa jota on ollut tällaisia rahakriisin jälkeen. Tässä tekstissä painotetaan muutamia keskeisiä seikkoja, esimerkiksi sitä, että on tärkeää parantaa koesiopolitiikan tuloksia ja raportoida niistä kansalaisille. Lisäksi on painotettava sitä, että on hyvin tärkeää ajaa Euroopan alueiden maaseutualueiden asemaa. On muistettava sekä kaupunki- että maaseutualueet. Ja lisäksi on edelleen tuettava tutkimusta ja innovaatiota, erityisesti nuorten mahdollisuuksia tällä saralla. Ja lopuksi vielä tärkeänä seikkana tässä asiakirjassa puhutaan siitä, miten tärkeää on yksinkertaista edelleen kohesiopolitiikkaamme. Kaikki tämä niin, että voidaan käyttää resursseja tehokkaammin hyväksi. Esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitetta, jonka kautta autetaan nuoria saman työpaikkoja. Nuorissa on Euroopan tulevaisuus, mutta myös nykyhetki. Siksi nuorten on oltava työmme keskiössä. Lopulta tässä lausunnossa painotetaan sitä, että kohesiopolitiikka tarvitsee vähän joustavampia mekanismeja, jotta voidaan edistää synergiaetuja eri rahastojen kesken. Tämän lausuntoni tekstissä painotetaan kohesion merkitystä, sitä, että halutaan vakaata, kestävää kasvua ja kehitystä, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Tämän tulisi koskea kaikkia alueita, koska siitä talouspolitiikassa on euroalueella kyse. Tässä puheenvuoroni tältä erää. Tästä lausunnosta. Ja nyt kuulisin mielelläni kollegoiden kommentteja. Mitäkään haluaisitte lisätä tähän tekstiin? Varmasti muutosehdotuksenne parantaa tätä alkuperäistä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Presso. Grazie, grazie president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Näyttää siltä, että tässä on useita kiinnostavia kohtia tässä koko mietinnössä. Alleviivaisin muutamia niistä ja sen jälkeen katsotaan, miten niistä voidaan, miten voimme laatia tämän keskustelun perusteella muutosehdotuksia. Tämä mietintöhän keskittyy EU-ravyöhykkeen talous politiikkaan. Ehkä olisi keskitte, keskity, keskityttävä myös kohesiopolitiikan merkitykseen eurovyöhykkeellä, kun ajatellaan näitä uusia ohjelmointeja ja uutta MMFää, niin <clears throat> eurovyöhykehän on ihan omanlaatuinen, kun sillä on yhteinen valuutta, se tarvitsee ö, omanlaisensa välineen, eikä ole kahta kysymystäkään siitä, että kohesiopolitiikka ö, voi kaikilla alueilla ö, auttaa vähentämään mm, tällaista epätasapainoisuutta, huojuvuutta. Ja on tietysti tärkeää, että kohesiopolitiikka ottaa huomioon ja kattaa kaikki Euroopan alueet. Myös kilpailukykyisemmät alueet kriisin aikana ovat joutuneet kärsimään erilaisia shokkeja, symmetrisiä ja asymmetrisiä sellaisia. Nyt meidän tulisi panna piste tälle ähm, etääntymisen tielle ja saattaa kaikki alueet taas konvergenssin tielle. Ja vakaudella tulee olemaan äärimmäisen tärkeä rooli. On tärkeää, että että vakauden kannalta on tärkeää, että saadaan riittävän tasapainoinen budjetti koko eurovyöhykkeelle, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja koko alueen vakautta. E ja on tärkeää, että pidetään huoli siitä, että jäsenvaltiot voivat jatkossa paremmin pärjätä niin symmetrisesti kuin asymmetristikin shokkien edessä. Ja kohesiopolitiikalla on rooli siinä, kun halutaan päästä kriisistä pois. Kohesiopolitiikan tar- tarkoitus on vähentää eroja ja parantaa alueiden kilpailukykyä. Eli sillä on tällainen mikrotalouden taloudellisen intervention rooli. Se vaikuttaa yritysten sitten kilpailukykyyn, yksityisten henkilöiden elämään. Eli tässä on tämä mikro, on tämä avainsana. Kun, taas, kun ajatellaan ulkoisia kriisejä suurissa, siis jos ajatellaan ulkoisia shokkeja suurissa kriiseissä, niin siinä on kyse makro, makrotaloudesta. Eurovyöhykkeen sisällä on tärkeää, että vähennetään eri jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä eroavaisuuksia. Ja haluan vielä kertaalleen kiittää tämän mietinnön esittelystä ja mahdollisuudesta tehdä muutosehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia kovasti, Tomasic. Saatte puheenvuoron. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Sredstva kohezijske politike pridonose rastu. Kiitos. varten tarvitaan hyvälaatuisia hankkeita, joita voidaan tukea, jotka parantavat kilpailukykyä ja talouskasvua. Valitettavasti kuitenkin korkea velkaantuminen estää kasvun ja potentiaalisen kasvun. Pitkästi on kyse hallinnoinnista, siitä miten johdetaan inhimillisiä voimavaroja. Kansallisten, kansallisen yhteisrahoituksen kapasiteetti on tietenkin tässä myös merkittävässä roolissa. Ennen kaikkea tärkeää on se, miten järjestelmä toimii, miten toimii itsemääräämisoikeusalueella. alueella – Menestyksekkään politiikan osalta on tärkeää, että harmonisoidaan politiikkaa yhteisiin EUn päätavoitteisiin. Samalla on keskityttävä sellaisiin hankkeisiin, jotka tukevat kansallista taloutta. Siksi tuen pitäisi virrata heikoimmin kehittyneille alueille, ei tasaisesti kaikille alueille. Makrotalouden vakaus jäsenvaltioissa on tärkeä tehtävä hoitavaksi hoidettavaksi. On tärkeää voida myös houkutella ulkomaisia suoria investointeja. Näin päästään myös vähentämään työttömyyttä. Kiitos. Uh, Edustaja Nikolai Alde-ryhmästä valitettavasti ei ole nyt paikalla, mutta hän pyysi minua esittämään hänen kantansa, osallistumaan hän puolestaan tähän keskustelun Ensin hän halusi sanoa, että hän tukee valmistelijan kantaa ja kiittäisi hyvin tehdystä työstä. Hän halusi esittää seuraavat kommentit. Ensin on se, että kertomuksessa ei katsota kaikkia jäsenvaltioita, vain euroalueen. Makrotalouden lähestymistavassa yleensä katetaan talouspolitiikassa kaikki EUn jäsenvaltiot. Esimerkiksi Maastrichtin sopimuksessa tai budjetin vajeesta puhettaessa – tässä puhutaan euroalueen erityisestä politiikasta, politiikasta, jonka on oltava yhteensopivaa EUn yleisten periaatteiden kanssa. Kohesion kannalta se kysymys, joka vaatii nyt vastausta, on seuraava. Mikä rooli aluekehityspolitiikalla on euroalueella? Valitettavasti nyt kuullaan sellaisia ääniä, että tämän politiikan kautta on tarkoitus vain vähentää kehityskuiluja vanhojen ja uusien EUn jäsenvaltioiden kesken. Minun vastaukseni olisi toisenlainen. Kohesiopolitiikka on myös eduksi euroalueen jäsenvaltioille ja sitä on ylläpidettävä niin, että sitä on etua kaikille. Kuitenkin voimme hyväksyä jouston ja yksinkertaistamisen tarpeen eurooppalaisten varojen osalta. Tässä varjoesittelijämme kannat. Nyt seuraavana edustaja Martina Hjans, joka on seuraava varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos myös valmistelijalle. Meistä tämä lausunto menee oikeaan ihan järkevään suuntaan. Erityisesti, kuten edustaja Sisso sanoi, kohesiopolitiikka nostetaan nyt oikeaan valoon tässä – ja halutaan huolehtia tasapainoisesta edistyksestä koko Euroopan unionin alueella. Se on tärkeää. Meistä tässä tarvittaisiin kuitenkin muutamaa täydennystäkin. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikka voi heikentää talous- ja rahakriisin kielteisiä vaikutuksia, mutta kaikkea ei voida korjata – Valitettavasti ei voida tasoitella niitä ongelmia, joita jäsenvaltioiden tasolla on. Talouspolitiikkaa on muutettava niin, että säästöistä siirrytään enemmän kysyntäpuoleen keskittymään. Velkajärjestely, parempi varallisuuden jakaminen juuri rakennerahastojen kautta ja muiden tukivälineiden kautta. Olemme myös samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikka totta totta kai on asioita sopeutettava, sopeutettava muuttuviin ongelmiin. Mutta turha kuvitella, että ilman lisävaroja voidaan ottaa vastaan uusia lisätehtäviä. Myös tässä lausunnossa pitäisi ihan välttämättä vielä painottaa yhtä asiaa, joka rekivaliokunnassa on useat kerrat jo tullut esiin. Synergia eri tukivälineiden kesken voi olla kyllä tärkeää, mutta kohesiopolitiikasta ei artikla 174 kautta suvasti päästä investointipolitiikkaan, joka keskittyy lähinnä siis yksityisiin investointeihin. Ja viimeisenä, mutta kuitenkin tärkeänä aiheena, läheinen yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin – on asia, jonka, jota me vastustamme, koska maakohtaisten suositusten vuosirytmi on sellainen, että se ei vastaa täysin sitä rytmiä, joka tämän alan politiikalla on. Ja toisaalta vapauttamis, eri alueiden vapauttamishankkeet, yleishyödylliset palvelut ja niin edelleen ovat ristiriidassa kohesion kanssa. Ja lisäksi parlamenttimme vähän aikaa sitten regivaliokunnan jäsenten ehdotuksesta on hylännyt makrotalouden ehdollisuuden. Kiitos. Thank you, Mr. Skarlets. Skarlets. push the wrong button. Thank you, Mr. Chair. The, dear... Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme mietinnöstä. Tästä jotakin kommentteja lausunnosta. Mainitsitte kasvun. Halusimme kestävyys olisi myös mukana ja sitä painotettaisiin tekstissä. Helppohan se on lisätä ja sikäli viestiä parantaa. Meille nykyohjelmointikauden yritykset lisätään yhdenmukaisuutta lykkään kestävän kasvukasvua tervetulleita. Mitä tulee Euroopan rakenne- ja investointirahastojen taitaa paljon tulee, ne eivät pyri samaan tavoitteeseen. Me haluamme, me olemme sitä mieltä, että prosyklinen kohesiopolitiikka vesi pohjaa rakenteellisten, rakenteellisen eriarvon poistamisen kanssa. Me vastustamme makrotaloudellista edellistämistä, koska se tuota, ei toivottuja vaikutuksia ja sillä on kielteisiä vaikutuksia kansalaisille, paikallistalouksille, yrityksille. Me olemme huolestuneita, mitä kielteisiä vaikutuksia tällä olisi julkiseen mielipiteeseen sitä kautta EU-hon. Näistä suuri joukko maakohtaisia suosituksia ovat sellaisia, että niitä ei me paikallisia alueviranomaisten aktiivisia toimia voi toteuttaa. Me pyydämme, että komissio ja jäsenvaltiot luovat oikean keinon osallistaa jäsenva- paikallisviranomaiset talouspolitiikan seurantajaksolla. On tärkeää painottaa kansallisten roolia ja heidän investointia ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseen ja vähentämiseen. Me haluamme tulevaisuudessa myös integroitua kaupunkikehitystä. Vihreänä painotetaan että meillä on, pitäisi olla vihreä eurooppalainen tal- talouspolitiikan ohjausjakso ja sitä kautta, että talouden hallinta laajemminkin vihertyisi. Tärkeää on myös muistaa, että epätasa vähentäminen, inkluusion lisääminen, köyhyyden vastaaminen taistelevat koheisen olennaisimpia tehtäviä. Ja Euroopan rakennerahastoa pitää kasvattaa niin, että ne ovat 30 prosenttia koheisia rahastoista, että siinä on korvamerkintä sosiaalisen kohesioon ja epätasa-arvoon niin kauan kuin epätasa-arvo ei pienen Euroopassa. Sitä vähän synergiasta. Tarvitaan uutta synergiaa. EUssa horisontti 2020 ja meidän täytyy panostaa e verkko Eurooppa-ohjelmaan Life in Erasmus Erasmukseen ja Euroopan strategisen investoinnin rahasto on, ja monen rahaston pitää täydentää toisiaan, mutta koherenssi alueellista keskittymistä ja politiikan pitkäaikaisia tavoitteita ei pidä unohtaa. Meidän pitää painottaa myös sitä, että monitasoisen hallinnon horisontaalinen lähestymistapa kumppanuusia ilmastomme valtavirtaistaminen ja temaattinen keskittyminen ovat osoittaneet, että ne ovat hyviä varojen käyttöperusteita. Niitä pitäisi jatkaa tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Are there any... Kiitoksia kovasti. Onko kommentointitoiveita? Malejic, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroistaan ja lausunnonlaatija lausunnosta. Tämä talouspolitiikkaa koskeva keskustelu on käynnissä myös Ekon valiokunnassa. Ja korostaisin, että ei ole helppoa erottaa eurovyöhykkeen ja eurovyöhykkeen ulkopuolisten jäsenvaltioiden talouspolitiikkoja – koska talouspolitiikan sekoitus tämä miksi on sama kaikkialla investointeja, ähm, julkisen talouden konsolidaatiota, tiedettä, uusia taitoja, äh, kehitystä, innovaatiota, kaikkea sitä, mistä puhutaan Euroopan unionin tasolla sisämarkkinoiden vahvistamisesta digitaalisista sisämarkkinoista on kyse pankkiunionista, liikennesektorista, energiaunionista ja kaikesta muusta. Ja siksi me haluamme myös korostaa koheesiopolitiikan roolia, koska koheesiopolitiikka on sekin hyvin horisontaalista. Sekin ottaa huomioon kaiken maan ja taivaan välillä. Ja kaiken sen mitä missä tahansa jäsenvaltiossa tarvitaan, jotta voidaan tuupata ö, työpaikkojen luomista, kehitystä, kasvua eteenpäin. Ja tässä valiokunnassa meidän on syytä korostaa sitä, että vahva ja vakaa eurovyöhyke on edellytys vahvalle ja vakaalle Euroopalle ylipäänsäkin. Mutta vahvaa eurovyöhykettä ei ole ei voi olla, jos ei ole vahvoja jäsenvaltioita muuallakin sen ulkopuolella. Ja siksi kaikki alueet täytyy ottaa mukaan. Kaikkien alueiden väliset erot tulisi minimoida ja meidän tulisi olla valmiita ja äänekkäitä, kun peräänkuulutamme sekä kohesiopolitiikkaa että asianmukaisia talouspolitiikkoja kaikkialla Euroopan unionissa, eikä kyse ole ainoastaan investoinneista, vaan myös kehityspolitiikasta koko Euroopalle. Kiitos. Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Just, just shortly after every... Ihan lyhyesti vain kaiken sanotun jälkeen ja hyvien valmisteluiden jälkeen. Ihan pari huomiota vain. Minusta tuntuu, että Jos ajatellaan, että kun arvioimme varsinaista kauttamme kolme neljännestä maakohtaisista suosituksista on alueiden ja kaupunkien käsissä, niin tässä mielessä euroalueen vahvistaminen näiden maiden voitaisiin esittää vielä selkeämmin ja painottaa tätä yhteyttä erityisesti. Lisäksi en oikein tiedä, minkälainen asiakirja on talousasian valiokunnassa. Ainakin olisi tärkeää, että euro budjetti olisi yhtenäinen. Se on ratkaisevan tärkeää. Tätä ei pitäisi nyt sotkea sekoitella sanoa, että osa kohesiosta siirretään euroalueelle ja tai mitä hulluja ajatuksia nyt saattaa ollakaan. Ei pitäisi sekoittaa näitä kahta asiaa. Kohesiopolitiikka on politiikka, jota ajetaan kaikkien alueiden eteen. Niin kuin nyt esitetään. Ja kohesio itse asiassa on EUn tavoite. Ei se ole ohjelma tai väline. Sieltä ei voi ottaa rahaa että tehdään tämä euroalueella ja sanotaan, että no tehdään vähemmän kohesion eteen. Näitä asioita ei saisi koskaan sotkea keskenään. Se pitäisi selkeästi sanoa. Kiinnostavaa on se, että hymyilleen puhutaan ulkoista asioista. No, investointi Bulgarian kollegan maahan hyödyttää välittömästi myös muiden maiden talouksia. Joten katsotaan asiakirja, joka esitettiin neuvostossa Visegrad maita koskeva kertomus. Siinä sanotaan, että näillä asioilla on myönteisiä vaikutuksia euroalueisiin kohesion kautta. Itse asiassa tämä luo hyvän pohjan. Koision foorumissa kuuntelimme Moskovitsia tarkkaan. Hän seisoi siellä ja sanoi, että euroalueen pitäisi olla niin kiinnostava, että kaikkien maiden pitäisi pyrkiä mukaan. Mutta tämä taitaa olla ihan teoriaa vielä lähivuosina. Mutta ennen kaikkea niin, että huolehditaan yhtenäisyydestä, nähdään kohesio erillisenä tavoitteena ja budjetti. Tämä on tärkeää. Ehkä tarvitsisimme myös talousasioiden valiokunnan asiakirjan tähän, kun en oikein tiedä, mihin suuntaan siellä ollaan työstämässä tätä asiaa. Eli ennen kuin saamme tämän työn päätöksen, meidän pitäisi tietää, mikä valiokunnan aikataulu on ja mihin suuntaan siellä on työtä tehty tähän mennessä. Uh, we'll continue now with uh, some remarks. Sitten muutama huomio Euroopan komissiolta, mutta sitä ennen on reagoitava Van Nistelrooyn sanoihin. Meillä on luonnos, meillä on luonnos. Ikävä, jos ette ole sitä saanut, mutta kyllä se on jaettu. Nyt pyytäisin Euroopan komission edustajia käyttämään puheenvuoron. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti arvon jäsenet. Komissio on tyytyväinen valiokunnan työhön ja onnittelee esittelijöitä ja varjoesittelijöitä tästä lausunnon laatimisesta. Kuten tiedätte, niin komission näkemykset EU, tai siis euroalueen talouspolitiikasta on, löytyvät vuonna 2017 toukokuussa julkistetusta asiakirjasta. Ja siinä on ehdotettu erilaisia toimia, joiden tarkoitus on muun muassa hankkeutua eroon jäsenvaltioiden välisistä sosiaalisista eroavaisuuksista – Siinä ehdotetaan muun muassa työkalupakkia konvergenssin aikaansaamiseksi, jotta voitaisiin paremmin koordinoida talouspolitiikkojen koordinaatiota jäsenvaltioiden välillä. Niin ikään komissio pitää erittäin tärkeänä sitä, että pönkitetään investointeja. Olemme myös ehdottaneet EFSin laajentamista mutta tämä uskoaksemme elvyttäisi entisestään investointeja ja samanaikaisesti se myös edistäisi täydentävyyttä, että voisimme varmistaa rakenne- ja investointirahastojen täydentävyyttä toisin sanoen. Haluan kiittää tekemästäne työstä. Kiitoksia. Sitten lausunnonlaatija saa vielä puheenvuoron. Muchas gracias nuevamente. Esitykseni aikana sanoin, että teidän kysymyksenne ja kommenttinne äh, lisäisivät asiakirjan arvoa. Ja Taisin olla oikeassa. Teidän panoksenne todella tekee sen. Varmasti parantavat alkuperäistä tekstiä. Ja varmasti voimme olla vakuuttuneita, että tavoite saavutetaan. Kaikkien kommenttien yhteinen piirre oli että on yhteinen nimittäjä. Kohesio merkitsee tasa ruvetaan tai pitäisi vähentää epätasa-arvoa. Kun koheesio politiikka on määritelty, se, määritelty selkeäksi ja sen omistajat on määritelty, sitten pitää toimia epätasa-arvoa vastaan. Ja köyhyyden voittaminen on lopullinen tavoite. Tämä vaatii vahvan reaktion valtiolta ja alueelta. Ja on olennaista, että euroalue hankkii joukon välineitä, jotka mahdollistavat epätasa-arvon vähentämisen. Ja millä me onnistumme vähentämään alueiden välisiä eroja erityisesti parantamaan niiden asemaa, johon talouskriisi iski pahiten, joka on merkittävästi heikentänyt kilpailukykyä. Joten varmasti otan nuo kommentit huomioon tekstissäni. Totta kai poliitin täytyy olla tasapainossa samalla tavalla kuin kilpailukyky kykyä pitää vahvistaa ei ainoastaan alueella, vaan jäsenvaltioissa. On myös tärkeää todeta, että tässä lausunnossa voidaan myös käsitellä tarvetta vähentää virheitä siinä tavassa, millä jäsenvaltiot luovat näitä rakenteita lausuntomme kytkeytyy Ekon valiokunnan mietintöön. Tässä sanotaan, että puhumme kohesiota laajentamatta otsakkeen merkitystä, mutta emme valinneet tätä otsaketta. Ekonin mietinnöllä on otsakkeensa ja tuota mietintöä kykenemme kommentoimaan, mutta emme voi laajentaa alkuperäisen mietinnön alaa. Olen täysin samaa mieltä, että kasvun kestettä pitää laajentaa. Kestävyys pitäisi lisätä. lisätä. Ehdottomasti olen samaa mieltä. Ja luonnollisesti teemme näin. on vaikea erotella näitä euroalueen politiikkoja euroalueen ulkopuolista politiikoista. Mutta kohesiopolitiikka on selvästi laaja-alainen politiikka. Totta on myös, kuten herra Van Nistelrooy sanoi, että me pyrimme EUn talousarviossa lähestymistapaan, joka yhdistää politiikka-alueita. Kohesiopolitiikan pitäisi ulottua kaikille alueille, epäilemättä. Kohesion on enemmän kuin ohjelma, se on myös tavoite. Kuten Van Nistelrooy sanoi, se on tavoite, joka on olemassa budjetista riippumatta. Se on ohjelma, se on tavoite. Se on tavoite itsessään. Joten vielä kerran kiitokset kaikille jäsenille, jotka ovat antaneet panoksensa ja jättäneet uusia ideoita ja ovat olleet varmoja, että ne tulevat kokonaismietintöön ja parantavat sitä. The, the last thing I have to... Kiitoksia kovasti. <clears throat> Ihan loppuun haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten takaraja tähän lausuntoon on kello 12 keskiviikkona 19. heinäkuuta. Lausunnosta äänestetään 7.9. Eli keskiviikko 19.7. kello 12. 19. Nyt päätän tämän kokouksen julkisen osion ja pyydän niitä, jotka eivät osallistu koordinaattoreiden ryhmään, lähtemään huoneesta. Näin. Ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.